Uh, ladies and gentlemen, please. Hyvät naiset ja herrat, olkaa hyvä ja istuutukaa. Me aloitamme minuutin kuluttua. Uh,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 sitä ei vastusteta, niin äh, pöytäkirja on hyväksytty. Neljä lyhyttä tiedonantoa. Haluaisin sanoa, että ila, minä ilahdutti kovasti, että herra Liu Chiao Bao sai Nobelin rauhanpalkinnon ja hän on edistänyt äh, ilmaisunvapautta Kiinassa. Hän on kuitenkin edelleen vangittuna.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 että asiasta ei keskustella ainoastaan täysistuntosalissa huomenna 14.45 järjestetään Jereme hallissa erityisseremonia, jonne tulee YK pääsihteeri paikalle Ban Ki-moon. Ja tänään neljän Neljännen kerran äh, me äh, äh, vietämme eurooppalaista ihmiskaupan vastaista päivää. Ja nyt ollaan laatimassa direktiiviä, jonka avulla ihmiskauppaa pyritään juurimaan. Ja sitten haluaisin vielä kutsua teidät keskiviikkona puolilta päivin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 parlamentin työjärjestyksen 64 mukaista asiakirjaa. Ja näistä otsikot julkaistaan pöytäkirjassa. Minä olen saanut myös sosiaalidemokraateilta ehdotuksen, että nimitettäisiin herra Katarin Sorin Ivan